Dear colleagues, we can start. Hyvät kollegat, nyt voimme aloittaa kokouksemme. Aloitan välittömästi kohdasta yksi, esityslistan hyväksyminen. Mikäli mitään huomioita ei siihen esitetä, esityslista on näin ollen hyväksytty ilman muutoksia. Sitten kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Envin matkoista. Tähän liittyy kertomus valtuuskunnan matkasta COP20-kokoukseen Limaan. Ja Envin valtuuskuntaan matkusti myös ähm, EMA-virastoon, lääkevirastoon huh, helmikuussa. Seuraavat Envin kokoukset pidetään maanantaina 8. kesäkuuta kello 19 ja siellä kuulemme komission jäsen Andriu Kaitisen esityksen GMO-ehdotuksesta. Yhteinen kuulemistilaisuus Envi- ja DV-valiokuntien taholta järjestetään maanantaina, maanantaina 22. kesäkuuta ja aiheena on kestävät kehittyys tavoitteet. Meillä on tulkkaus 22 kielellä ja tavanomaisesti kokous välitetään suoratoistona internetiin. Kohta kolme. Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden kokouksesta 20. toukokuuta. Koordinaattoreiden suositukset on sähköisesti toimitettu teille. Mikäli niihin ei ole mitään huomautuksia, ne voidaan hyväksyä. Sitten kohta neljä. Kyseessä on raportti meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista koskien keskisuuria polttolaitoksia ja uuselintarvikkeita. Polttolaitoksista Strasbourgissa viime viikolla meillä on ensimmäinen muodollinen kolmikantaneuvottelu. Parlamenttineuvosto ja komissio kävivät keskustelua kaikkein tärkeimmistä poliittisista kysymyksistä, jotka ovat tässä ehdotuksessa pöydällä. Aika paljon on vielä välimatkaa esitoimielinten välillä, mutta kuitenkin äh, voitiin tehdä rakentavassa hengessä työtä ja ja niin neuvotteluja jatketaan teknisellä tasolla ennen toista trilogia, ja, joka on sitten toinen kesäkuuta. Sitten uusi elintarvikkeesta, kuten muistatte, viime kerralla päätimme ja teimme kolmannessa trilogissa ehdotuksen neuvostolle koskien näitä kahta tärkeintä näkökohtaa, jotka ovat vielä avoimia. Ensinnäkin devilakoidut säädöt, se että koskien uusi elintarvikkeiden luettelo, ja sitten toisaalta meillä oli tämä ongelma, joka koski kloonausta. Onko se sitten artiklausassa vai johdontokappaleessa? Me teimme ehdotuksemme neuvostolle, ja neuvosto hylkäsi ehdotuksen. Näin ollen on selvää, että meidän on nyt aloitettava keskustelu toisen käsittelyn puitteissa nyt voimme mennä kohtaan viisi esityslistalla. Liikkuvien työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästöraja-arvot ja tyyppihyväksyntä. Meillä on tässä mietintöluonnos, jonka on laatinut esittelijä Elisabetta Gardini. Annakin puheenvuoron Elisabettalle. Hän voi esitellä mietintöluonnoksensa. Olkaa hyvä. Si, grazie. Niin, kiitoksia. No niin, ensinnäkin lyhyesti haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tässä on kyse asetuksesta, joka 97-78 direktiivin korvaa, jonka komissio, no, <clears throat> komissio ehdottanut viime marraskuussa, ja tällä asetuksella me säätelemme äh, päästöt, jotka syntyvät ähm, liikkuvista työkoneista. Erityisesti eh, tarkoituksena on luoda harmonisoidit yhtenäiset markkinat niin pitkälle kuin mahdollista ja halutaan myös eh, joissain tapauksissa eh, harmonisoitua Yhdysvaltain standardien kanssa. Ja haluaisin ottaa huomioon tietyt konetyypit, joita ei ollut tähän mennessä mukana. Esimerkiksi koneet, jotka ovat alle 32 kilowattia tai yli 560 kilowattia mm, ja sisävesilaivat. Erityisesti kiinnitämme huomiota pk-yrityksiin, koska haluaisimme määritellä kattavan sääntelykehyksen, jonka avulla voidaan pitkällä tähtäimellä suunnitella tarpeellisia investointeja. Minä halusin aluksi sanoa, että komission ehdotus on kokonaisuudessaan sellainen, että voimme sitä tukea. Se on hyvä ehdotus, jonka pohjalta voidaan jatkaa. Kuten kaikkia asioita, sitä voidaan vähän parantaa otetaan, jos otetaan huomioon sektorin erityispiirteet ja e, erityiset e, tietyt moottorityypit, joihin tämä asetus koskee. E, tämä mietintö, jonka olen laatinut, siihen on 44 tarkistusta ja haluaisin keskittyä tiettyihin asioihin, joihin keskityn erityisesti. Ensinnäkin haluaisin kiinnittää huomiota moottoreihin, jotka, joita vaihdetaan koneisiin, koska haluaisin että otetaan käyttöön tämä lause, joka oli myös edellisessä direktiivissä, mutta tietyin muutoksin verrattuna edelliseen. Mielestäni tämä IMKON lausunto, jossa viitataan moottorin valmistuspäivämäärään. Sitä ei voida sellaisena ottaa, äh, kuten se imco valiokunnasta tuli, koska äh, moottorille on usein mahdotonta määritellä äh, tuotantopäivämäärä, mutta periaatteesta olen samaa mieltä, kuten myös monet muut kollegat. Siksipä mielestäni tämä äh, määritelmä tällaisesta aikajanasta 10, 15 tai 16 äh, vuotta, jonka sisällä voitaisiin äh, taata tämä mahdollisuus vaihtaa moottori, rikkoutunut moottori, tämä voisi olla hyvä ratkaisu tähän ongelmaan. Sitten korkeammat moottoriluokat, niin mielestäni tässä tätä, tätä aikaa voitaisiin vähän pidentää, ottaen huomioon esimerkiksi käyttöikä, joka joillekin laitteille on pidempi, huomattavastikin pidempi. Mm. Myöskin investoinnin kuolettaminen ja teknologian kehitys on otettava huomioon. Jotkut tarkistukset eh, mm, keskittyvät tähän siirtymävaiheeseen, jotta voisin taata kaikille yrityksille, sekä niille, jotka tuottavat pelkästään moottoreita, ja eh, niille, jotka tuottavat sekä eh, koneita että moottoreita, jotta kummellekin yritystyypille mahdollistettaisiin se, että ne voisivat sopeutua näihin uusiin vaatimuksiin, niin mielestäni tätä siirtymäaikaa pitäisi vähän pidentää. Mm, kuitenkin niin, että oltaisiin tasapainoisia. Sitten meillä ovat nämä liikkuvat nosturit, mitä tulee liikkuviin nostureihin. Mielestäni olisi tarpeen lisätä siirtymäaikaan vielä kuusi kuukautta, niin että se olisi 12 kuukautta kokonaisuudessaan tätä konetyyppiä varten. Otetaan, jos otetaan huomioon tämän koneen erityispiirteet, liikkuvissa nostureissa on koko rajoitteita, erityisesti silloin kun niitä kuljetetaan tiellä. Meidän tulee ottaa huomioon myös, että niitä tuotetaan ja myydään varsin vähäisessä määrin. Eräs toinen asia, johon kiinnostin, on tämä kynnys liittyen ähm, pientyritysten äh, tuotantoon. On aivan selvää, että tämä äh, asetus tulee aiheuttamaan sopeutumisongelmia uusien moottorien kehittämisessä kaikille yrityksille, mutta me tiedämme, että suuremmille yrityksille on helpompaa kohdata nämä muutokset, niin pienille yrityksille tämä voi olla vaikeampaa. pienillä yrityksillä on suurempia ongelmia, kuten yleensäkin. Ne eivät esimerkiksi voi saada kaikkia tarpeellisia simpiä tietoja moottorin eri kehitysvaiheissa. Siksi olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että annetaan vielä 12 lisäkuukautta siirtymäaikaa pienyri, pienille yrityksille, mutta jos komissio pienillä yrityksillä tarkoitti yrityksiä, jotka tuottavat alle 50 kappaletta vuodessa, niin mielestäni kyllä olisi parempi nostaa tätä kynnystä vähän ja nostaa se 80 yksikköön vuodessa. Sitten rautatiealasta sitä mieltä, että tämä yhden vuoden aika, joka mainitaan komission ehdotuksessa, saattaisi eh, olla ristiriidassa niiden vaatimusten kanssa, joita rautatiealan on jo täytettävä – Äh, jotka liittyvät toisiin direktiiveihin, kuten 2008-57, yhteen toimivuusdirektiivi ja asetus 1302-2014. Jotta siis äh, tämä uusi asetus olisi yhteen sopiva äh, näiden muiden säädösten kanssa mielestäni, rautatieala voisi hyötyä mahdollisuudesta käyttää vaihtomoottoreita, niiden 15 vuoden ajan jaksolla. Ja lisäksi haluaisin kuitenkin vielä kuulla kaikkien kollegojen mielipiteen tästä. Ajatuksena olisi lykätä tämän asetuksen voimassa, voimassa, voimaan astumista. Ja minä olin ajatellut myös, että äm, käytettyjä moottoreita, äh, joita on käytetty moottorivaunussa, voitaisiin käyttää myös äh, vetureissa. Ja sitten mitä tulee sisävesi aluksiin, mielestäni komission ehdotus on hyvin kunnianhimoinen ja jotta ei syntyisi lisää taakkaa tälle alalle, jonka täytyy kuitenkin Ähm, nämä kustannukset siirtää vain useisiin, joihinkin satoihin äh, laivoihin, joita vuodessa tuotetaan, äh, niin tässä äh, voitaisiin sopeutua Yhdysvaltain standardeihin, joita voitaisiin kuitenkin huomioida tämä tietty konteksti, jossa me olemme. Euroopan konteksti on tietenkin erilainen kuin Yhdysvaltain konteksti, erityisesti mitä tulee väestön tiheyteen. Voisimme täydentää näitä Yhdysvaltain standardeja viittauksella näihin pienhiukkasmääriin kun on kyse yli 300 kilowatin moottoreista. Sitten kapeat traktorit, kuten tiedätte, nämä eivät täysin sovi tämän asetuksen soveltamisalaan, mutta me tiedämme, että vaikka ne eivät siihen kuulukaan, niin se, tämä asetus niihin vaikuttaa, koska asetus, joka koskee maatalouskoneita 106 2013 niin se viittaa nimenomaan näihin päästörajoituksiin, joita myös kapeiden traktoreiden on noudatettava. Tätä sektoria silmällä pitää on sanottava, että kapeat traktorit ovat sellaisia juuri, koska ne ovat kooltaan kapeampia. Ne sopivat tiettyihin maataloustöihin, ne ää, käytetään esimerkiksi viiniviljelmillä, hedelmätarhoissa ja niin poispäin. Joten vaiheessa viisi olisi tällainen jälkikäsittely vaihe, joka todellakin puuttuisi näihin ominaispiirteisiin. Näistä traktoreista tulisi vähemmän kapeita, ne eivät mahtuisi tiettyihin paikkoihin enää. Ehm, ihmiset ovat ehm, sopeuttaneet maataloustyön tiettyyn tavalla esimerkiksi ehm, viiniviljelmät, viini istutetaan tietyille etäisyykset toisistaan, joka on kapeampi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, ja siksi pyytäisin, että komissio ottaisi huomioon näiden laitteiden erityispiirteet. Ja sitten viimeinen asia, jonka haluaisin tässä nostaa esiin, on tarkistuslauseke. Mielestäni olisi hyödyllistä ottaa tämän mahdollisuus, että vaiheessa viisi ottaisin tällainen tarkistus, että komissio voisi teknologian pohjalta ja kustannushyötyanalyysien pohjalta mahdollisesti eh, tehdä lainsäädäntöehdotuksen tämän viidennen vaiheen jälkeen, jotta voittaisiin välttää sellainen skenaario, johon teollisuus voisi sitten vedota, koska me tiedämme, että on tärkeää, että kun otamme käyttöön tällaista ympäristölainsäädäntöä, joka suojelee eh, ympäristöä ja ihmisen terveyttä, niin me tarvitsemme selkeät puitteet, ja mahdollisimman avoimet näkyvät teollisuudelle niin, että se pystyy suunnittelemaan toimintaansa. Kiitoksia. Kiitos. Nyt voimme aloittaa ensimmäisen kierroksen. Meillä on nyt täällä eri poliittisten ryhmien edustajat. Aloitamme heti SND-ryhmän edustajasta. Olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin Karinia työstään. Rakentavia kokouksia on ollut ja odotan niitä tulevaisuudessakin. Ja olen varma, että päästään tulokseen, jossa on oikea tasapaino kunnianhimoisten tavoitteiden välillä. Sitä kaikki haluamme, mutta tarvitaan myös joustavuutta. Tietysti kontekstin osalta liikenne on noin 15 prosenttia. Sillä on osansa myös pienhiukkasista Lontoossa. Pienhiukkasluvut ovat vieläkin korkeammat, 15 prosenttia kaikista päästöistä. Tämä tarkoittaa, että noin 90 prosenttia EUn asukkaista kaupungeissa ovat altistuneita kovin suurille haitallisille ilman epäpuhtaustasoille. Ja noin 400 000 ihmistä kautta on kuolevat ennenaikaisesti sen vuoksi, koska ovat altistuneita huonolle ilmanlaadulle vuosittain. Kun olen varjoesittelijän roolissa ja ajatellaan tätä kansallisia kattodirektiiviä, niin tällaisella lainsäädännöllä on siinä mielessä kovin tärkeä rooli, koska molemmat näkökohdat täytyy saada oikein, jos enimmäismääriä, asetettuja enimmäismääriä halutaan noudattaa muilla alueilla, kuten MCDC 2030 mennessä. Ja nyt kun otetaan huomioon, että komissio lähtee rikkomusmenettelyyn useita jäsenvaltioita vastaan, mukaan lukien omani, kun ei ole pystytty liimalaatu lainsäädäntöä noudattamaan, niin tarvitaan kunnianhimoinen lainsäädäntö, jos todellakin halutaan puuttua ilman epäpuhtauksiin tulevina vuosina 2030 on sitten jäsenvaltioita, jotka eivät jälleen noudattaa, ja sitten satoja tuhansia kuolee edelleen ennenaikaisesti huonon ilmalaadun vuoksi. Lyhyesti sitten mietinnön näkökohdista, joistakin olen samaa mieltä, joistakin enemmän, alkaen siirtymäajasta. Vastustamme sitä, että edelleen pidennetään siirtymäaikaa, jonka myötä vanhoja moottoreita voidaan edelleen asettaa markkinoille. Sen jälkeen, kun uudet päästöstandardit ovat tulleet voimaan, komission alkuperäinen ehdotus 18 kuukautta mielestäni oli riittävä. Ja absoluuttinen enimmäismäärä tietyissä epäspesifisissä tapauksissa pitäisi sallia. Ollaan kuultu esimerkkejä, kun spesifisyys, jos se nyt on englannin sana, niin vaatisi sitä, että pidennetään. No, jos vieläkin pidennetään, niin mielestäni heikentäisi näitä ilmanpuhtausetuja, kun tulee vanhempia, saastuttavampia moottoreita markkinoille, kun uudet päästöstandardit ovat jo voimassa. Ja tässä ei pitäisi ylen katsoa sitä, että tämä niin sanottu stockpiling, joka varastointi kyllä olisi hyväksi suurille yhtiöille. Niin siihen liittyy myös, tai siirtymä vaikuttaa myös siihen. Sitten olisi sellaisia yhtiöitä, jotka eivät pysty varastoimaan näille resursseja näille vanhoille moottoreille. Sitten vaihtomoottorisäännös. Ehdot, joilla yritykset voivat korvata rikkoutuneen moottorin, eivät ole tarpeeksi tiukat. Jos vaihtomoottori otetaan mukaan, niin sitten tukisin sitä, että rajoitetaan vuosien määrää, jolloin sitä voidaan käyttää vaihtomoottorina. Esittelijä on ehdottanut 10 vuotta useimmille moottoreille, minä ehdottaisin seitsemän. Se on asianmukaisempi aikamäärä. Haluaisin myös tarkastella sitä, että miten vaihtomoottorisäännös voidaan yhdistää kannusteisiin, että nykyistä kalustoa liikkumisen työkoneessa parannetaan, mikä olisi tapa parantaa päästöjen tasoa. Ja tässä haluaisin komission mielipiteen. Sitten erityiset poikkeukset täytyy tarkastella erityistapauksia niiden sisällön mukaan ja esimerkkejä on kuultu, varmaan useita kuullaan tulevaisuudessakin. Jos taloudelliset edut ovat selkeästi ympäristöllisiä suuremmat, niin sitten jotakin joustavuutta pitäisi olla harkinnassa, mutta on tärkeää, että yhtäläiset toimintalasuhteet kaikille valmistajille taataan. Jos joiltakin sektorilta pyydetään vähemmän, niin kyllä sen täytyisi tehdä enemmän, eli kaikki täytyy ottaa huomioon kokonaisuutena. Liitteen kaksi arvot komission ehdotus, enemmän tai vähemmän sopeuttaa näitä päästöksiä raskaaseen kalustoon, jos rajat ovat liian heikot ja haluaisimme, että niitä tiukennetaan. Dieselvetureille ei ole ollut kehitystä ollenkaan päästörajoituksissa kolme A-vaiheesta, noin 15 prosenttia ajatuista junakilometreistä ovat edelleen dieselpolttoaineena. Täytyy puhdistaa siellä. Myöskin yli 650 megawatin koneilla täytyy olla hiukkasrajat, kuten alla, sitä alla on. Sitten työterveys- ja turvallisuussäännöt ovat mukana tarkistuksissa, mutta eivät tässä uudessa ehdotuksessa erityisesti tarkistus 10 täytyy ottaa huomioon, jotka tekisivät ehdoista tiukempia, mikä olisi heikompaa joillakin sektoreilla monilla työpaikoilla. Haluaisin ottaa hu- harkintaan, että työ- ja terveys, työturvallisuus- ja terveysaspekti otetaan mukaan lainsäädäntöön. Sitten lopuksi tuemme tarkistuksia, jossa tämä paperilupajärjestelmä korvataan toisella järjestelmällä. Ja tietojen vaihdon pitäisi tulla mukaan sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään, koska se on jo perustettu ja se on mielestäni järkevä muutos tarkistuksessa, jossa sitten vähennetään tarpeetonta hallintorasitetta. Ja tuloksista raportointi ja 2023, mieluummin 2025 raportti päästötestauksesta, jos siinä on eroa äh, reaalimaailmaa, kuten autoista tiedetään, sitten täytyy tiedä mahdollisimman nopeasti, onko ne, ja se on perustelu sillä, että tätä tarkistusta ehdotetaan. Thank you very much, and now Mr. Duncan. Kiitoksia sitten edustaja Duncan. Chairman, thank you very much. Puheenjohtaja, kiitoksia. ECR-ryhmä tukee tätä lähestymistapaa. Osoitan kunnioitusta edustaja Gardinille. Tämä on erittäin hyvä työ ja olen oikein iloinen, kun voin tämän sanoa. Siellä on useita asioita tehty hyvin täällä aikaisemminkin sanottiin, sanottiin kuinka tärkeää on, että täällä puututaan erityyppisiin saasteisiin. On myös hyvä, että päästörajoitukset tuodaan saman linjalla Yhdysvaltojen kanssa ja otetaan yhteinen lähestymistapa. Tämä on erittäin tervetulleita. En olisi ESCR, jos en puuttuisi muutamiin asioihin kuitenkin tässä asiakirjassa. Ensinnäkin täällä puuttuu sääntelyprosesseja, jotka mahdollistaisivat markkinoille saattamisen tietyissä tapauksessa. Tämä koskee tiettyjä näitä liikkuvia työkoneita ja tämä merkitsee suuria kustannuksia. Kun kyseessä on koneiden korvaus, silloin kun moottori on mennyt rikki, Gardini on askelta edellä ja hänellä ehdotuksensa hyvä. Sitten toinen mahdollisesti ongelmallinen alue, josta on todettava, että esittelijä senkin havaitsi. Siinä tunnustetaan, että liian kunnianhimoisella tavoitteella voisi olla epätoivottavia vaikutuksia teollisuudelle. Esittelijä on riittävän voimakkaasti tässäkin toiminut. Haluaisin vielä lopuksi sanoa asian, joka ehkä tuntuu pieneltä, mutta kyllä siihen siis silti kiinnitetään huomiota ja toivon, että kaikki varjoesittelijät voivat antaa tuen tälle asialle. Olen kotoisin Skotlannista. Se on alue, pitäisiköhän tätä sanaa käyttää vai kansakunta, jolla on hyvin pitkä rantaviiva. Tämä liittyy näihin pelastusaluksiin, joiden avulla voidaan pelastaa hen, henkiä. Nämä ovat eh, elintärkeitä aluksen monissa jäsenvaltioissa, ei vain omassani. Niin tarvitaan eh, näitä välineitä, näitä tar- välineitä tarvittavia moottorin kehittelyyn on kulunut lähes kymmenen vuotta ja meidän on pidettävä huomioon, ettei lainsäädännöllä tehdä työtä tyhjäksi. Päästötavoitteet ovat mahdottomia saavuttaa, kun otetaan huomioon erityisluonne. Tässä on todella suuria haasteita, jotta näistä tavoitteet voidaan saavuttaa. Voisin antaa tässä li- li- lisäkin yhteis- yksityiskohtia. Todella toivon, että paljon sitten voivat tukea minua tässä asiassa. Minusta tämä on aivan elintärkeä tarkistus koko ehdotusta ajatellen. Thank you very much. And now for... Kiitoksia sitten Alde-ryhmästä. Niin, kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijäkin äh, erittäin pragmaattisesti lähestymistavasta, jota arvostaa myöskin rakentava. Äh, hän on ollut muita varjoesittelijöitä kohtaan ja olen melko lailla samaa mieltä hänen linjansa kanssa. Tietenkin meidän täytyy tapaustapauksella katsoa niitä erityisolosuhteita eri aloilla on ja katsoa, miten on toimia. Olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että meillä olisi äh, korvata tämä vaihtomoottori kysymys. Olisi hyvin haitallista, jos heitämme koko laitteen pois, vaan siksi, että moottori rikkoutuu myöskin siirtymäajat. Meidän on katsottava niitä tapaus tapaukselta ja katsoa, että siellä todella pystytään tekemään ne innovaatiot, joita tarvitaan parempaa ilmanlaatua silmällä pitäen. Ja sitten mitä tulee pk-yrityksiin, on mielestäni erittäin tärkeää, että katsomme näitä kynnyksiä. Meidän on katsottava, mikä on sopiva kynnys, jotta kaikki tällaiset eh, pienet, mutta myös keskisuuret yritykset olisivat eh, mukana. Ja sitten Alankomaista mutta on erittäin tärkeää huomioida nämä sisävesiliikenteen äh, alukset ja äh, on katsottava myös kolmansien maiden standardeja, esimerkiksi Yhdysvaltain standardeja ja saattaa ne yhteensopivuksi EU-standardien kanssa. Tässä varmaan kaikki ja todella arvostan työtä äh, esittelijän kanssa. Kiitoksia ennen edustaja Eikki ja sitten edustaja Eichhoff. Thank you, Mr. Chairman, and, uh... Kiitos puheenjohtajalle kaikkea. Kiitos esittelijälle Rova Gardinille työstään tässä asiassa. Ja täällä on sanottaisen mainittukin, että se on aika tärkeällä sijalla. Vaikka se oikein aika tekniseltä, yritän sitä tuolle selittää, että teemme NRA, NRM-työtä. sitä oikein saa sitä kuvaa, mutta täytyy nyt todeta, että tällä on selkeitä vaikutuksia, kuten kollega tuolla jo esitteli. Siinä mielessä haluan kyllä esittää pointin ECR-kollegalle, arvostan kovasti, koska tällä hetkellä ECR on esittelijyys NEC-direktiivistä, eli enimmäismäärien asettaminen. Ja aina kun neuvotellaan esittelijän kanssa ECRstä, niin hän esittää sen pointin, että miten tärkeää on, että on hyvää lainsäädäntöä lähdetasolla. Koska jos asetetaan enimmäisraja, jos kaikessa päästölästössä on heikko lainsäädäntö, niin on vaikeaa sitten noudattaa enimmäismääriä. Ja sitten tietysti saadaan komissio, joka yrittää selittää jäsenmaille, että he eivät noudata jäsen, äh, lainsäädäntöä, eli selkeä yhteistä saa, ja ICR aina perustelee. Lähdepolitiikka, lähdepolitiikka. Sitä meillä käsillä on ja mitä ICR tekee. Myöhentää toimeenpanoa ja yhä enemmän poikkeuksia. Ei se ole ainakaan kovin johdonmukaista, koska ECR aina perustelee, että pitää olla parempi säädöskäytäntö, niin ehkäpä he voisivat alkaa nyt tarkastella sisäisesti, että onko heillä parempaa säädöskäytäntöä sisäisesti johdonmukaisesti. Näin ei taida olla. Ja ennen kuin nyt mennään siihen suuntaan, että on yhä enemmän poikkeuksia ja yhä hitaampi toimeenpano, niin ehkäpä täytyy varmistaa, että emme tee epäjohdonmukaisia asioita, kun ensimmäismääriä samaan aikaan asetamme myös nokseille ja pienhiukkasille. Ja samaan aikaan, mihin me tässä vaikutamme, niin siinä mielessä Rova Gardinia varmaan yllätä, että suhtaudun kriittisesti mietintöön. Arvostan kovasti työtäni tietysti, mutta kuitenkin. Meillä on kysymyksiä esitettävänä, miksi pidennätte toimeenpanoa vaihetta 18-24 kuukauteen ja myöskin miksi tarkistukseen 16 ja 17 tulee hyvin ilmeisiä poikkeuksia. Tämä on myös kysymys komissiolle. Että mitkä poikkeusten seuraukset ovat? Haluaisin kuulla vähän enemmän komissiolta. He selkeästikään eivät sitä itse ehdottaneet. Ja ennen kuin nyt aletaan keskustella tällaisista poikkeuksista, joihin ne suhteiden myönteisesti, niin haluaisin kuulla komissiolta, että minkälaisia vaikutukset ovat ja mihin tässä pyritään, koska muuten Tehdään jälleen sveitsiläinen juusto, reikäjuusto, mikä ei sitten auta lainsäädäntöä. Ja sitten oikealta puolelta parlamentista aletaan valittaa, että tämä laki on niin vaikea toteuttaa. No jos tehdään reikäjuustoa, niin ehkäpä sitten se voidaan estää etukäteen, ettei tehdä niin. No niin, sitten vielä kysymys komissiolle vielä, että todellakin, nythän yritetään sopeuttaa osa lainsäädäntöä mutta sopeutetaan paljon Yhdysvaltain kanssa, mikä on hämmästyttävää. Ei tällä tietenkään mitään TTIPin kanssa ole tekemistä. Mutta ihan vain kysymys. Mutta kyllä on hämmästyttävä nähdä, että kaikissa lainsäädännöissä nyt ollaan sopeuttamassa kaikkea Yhdysvaltojen kanssa. Kun ihmiset sanovat, että kun TTIPissä ei ole lakeja, ei ole vaikutusta meidän säätämiimme lakeihin, No sitten vain kysymys, että miksi me sopeuta toimijamme Sveitsin kanssa, joka on selkeässä johtoasemassa, kun tarkastellaan NRM toimeenpanoa. Miksi mennään Yhdysvaltain suuntaan eikä johto, johtajan suuntaan? Niin se myös osoittaa, että toimeenpano voidaan toteuttaa paljon nopeammin kuin jotkut jäsenet täällä salissa toteavat. Eli siinä mielessä haluaisin tarkastella mieluummin johtoasemassa olevia kuin perässä lahajia. Ja kyllä haluaisin todellakin vahvistuksen siitä, ei täällä mitään TTIPin kanssa ole tekemistä tietenkään. Näinhän meillä aina selitellään. Aina yhä uudestaan. Ja kyllä siihen, suhta- siihen argumenttiin suhtaudun koko ajan skeptisemmin. No odotan innolla hyvin mielenkiintoista keskustelua. Voitte olla varmoja siitä, että me haluamme vähän enemmän johdonmukaisuutta sen suhteen, mitä haluamme saavuttaa ja direktiivin suhteen, ja toivottavasti muut ryhmät haluavat saavuttaa saman, eikö niin ihan? Siinä mielessä odotan kovasti rakentavaa yhteistyötä esittelijän kanssa, mutta olkaa varmoja siitä, että jos sovitaan yhä uusista rajoituksista tai toimeenpanovaiheen pidennyksistä ja poikkeuksista, niin sitten täytyy sitten hyvät argumentit, ja tähän mennessä en ole niitä kuullut. Madame Maybe. Kiitoksia sitten edustaja Meivi. Grazie presidente, e grazie alla relatrice. Evi, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle hänen tekemästä työstä komission ehdotuksesta puuttuu joitakin parametreja, kuten hiilidioksidin äh, päästöt ja tietyt kor- kuitenkin vaikuttavat johdonmukaisilta, niin päästään tavoitteisiin. Joitakin, poik- joitakin poikkeusehdotuksia on tehty, jotka eivät meitä vaikuta, kuten esimerkiksi eri luokkien uudelleen määrittely ja ja listojen mm, siirtyminen liitteeseen 2 ja 3. Jotakin tarkistuksia on tehty koskien hallintokustannuksia, koskien eh, tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden kanssa. Tätä voimme tukea, voimme tukea myös sitä, että, että eh, vaatimusten mukaisuus tuo todistus korvattaisiin sähköisillä välineillä. Mekin tulemme tekemään tarkistuksia ja Mielellämme teemme yhteistyötä. Olen yhtä mieltä näistä huolista, joita kollega Eichhout esitti koskien tätä vaikutusta ja yhdysvaltojen vaikutusta tämän direktiivin la- laatimisessa. Olen tästä huolesta täysin yhtä mieltä. Thank you very much. And now... Kiitoksia. Sitten Euroopan Grostel. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin onnitella kollega Gardinia ja tukea häntä kaiken kaikkiaan hänen mietintönsä osalta. Haluaisin kiinnittää huomiota muutamiin kohtiin, erityisesti sellaisiin, jotka koskevat rautatiesektoria. Ranskassa tällä hetkellä käydään merkittävää keskustelua rautatiesektorin kehittymisestä. Ehkä tästä syystä minä olen kiinnittänyt enemmän huomiota juuri näihin asioihin. Mutta on totta, että 80 prosenttia rautatieliikenteestä on nyt sähköistetty mutta nämä 20 jäljellä olevaa prosenttia, niin siellä on vielä käytössä vetureita, jotka joko infrastruktuuripuutteiden takia tai sitten siksi, että niitä ei ole vielä korvattu, niin niissä on vielä edelleen dieselmoottorit. Ja hyvinhän tiedetään, että diesel polttoaineena olisi mahdollisimman pian korvattava toisilla ilman laatukysymysten ja terveyskysymysten takia aivan itsestään selvästi, mutta haluaisin muistuttaa siitä, että samalla kun halutaan rohkaista rautatien rahdin lisääntymistä, jolla on vielä suuria vaikeuksia kuin Ranskan tapaisessa maassa verrattuna maantieliikenteeseen ja maantien rahtiin, haluaisin kiinnittää kollegoiden huomioon tähän asiaan. Olemme tietenkin yhtä mieltä siitä, että on päästävä eteenpäin, mutta ei pitäisi käydä niin, että joudutaan kilpailullisesti epäedulliseen asemaan olen huolissani artiklan 3, artiklan, 32.4 artikloihin, dieselmoottorit korvattaisiin eh, hyvin eh, nopealla aikataululla. Kohdat artiklat siis olivat 3.31.3.32.4 nämä tulisivat olemaan ongelmallisia rautatieyhtiöille, koska ne ovat itse tehneet pitkäaikaisia investointeja ja niiden on voitava sopeutua ja niille on annettava aikaa sopeutua. Minun mielestäni pitäisi ottaa käyttöön hieman lisää joustavuutta näiden dieselmoottoreiden korvaamista varten. Siksi tuen Elisabeth Gardinin ehdotuksia hänen tarkistuksissaan 16 ja 17. Saman suuntaan Komission ehdotuksessa artikossa 57 säädetään siirtymäajoista, jotkut kollegoista tästä puhuivatkin. Kyseessä on 12 tai 18 kuukauden siirtymäajat moottoria nykyään markkinoilla olevien moottorien korvaamista varten. Minun mielestäni tämä on epärealistinen siirtymäaika, jos ajatellaan pelkästään tarjouspyyntöön menettelyiden aikaa aikaa. Siihen on hyvin tarkat menettelyt, eikä tällainen aika puitteista riitä. Tarvitaan pikemminkin 18-24 kuukautta, jotta voidaan olla varmoja, että, että tässä onnistutaan. Olen oikein iloinen siitä, että esittelijä on tehnyt ehdotuksia, jotka ovat varsin käytännönläheisiä tällä alalla. Tässä se, mitä halusin Gardinin mietintöön kommentoida. Tein joitakin tarkistuksia, mutta kaiken kaikkiaan minun, minun mielestäni hän on tehnyt erittäin hyvää työtä. Thank you very much. And now Miss uh, Sheikh. Kiitoksia sitten edustaja Shigir Perik. Dank u wel. Op de eerste plaats felicitatie aan mijn collega mevrouw Cardini. Uh, heel veel zaken die ook bij... mij. Paljon kiitoksia. Haluaisin ensin onnitella esittelijää ja kiittää häntä erityisesti siitä, että hän on ottanut huomioon traktorit ja monet muut asiat, jotka vaikuttavat uh, tärkeitä erityisesti Alankomaissa. Eräs asia, jonka kollega Jan Hoitema jo nosti esiin, nimittäin sisävesiliikenne. Jos katsotte rautateita, kanaleja ja teitä, niin sisävesialukset ovat erittäin tärkeitä, viittasitte siihen, ja haluaisitte saada ne amerikkalaisten standardien mukaisiksi, eikö niin? Jos se on totta, niin sitten en halua jättää tarkistusta, mutta jos ette halua saattaa niitä täysin amerikkalaisten standardien mukaisiksi, niin sitten haluaisin jättää tarkistuksen, koska sisävesialusten tuottajat ovat mm, ottaneet yhteyttä minuun ja kysyneet, että pitääkö kaikkea, kaikki, voisimmeko sopeuttaa tämän mahdollisimman lähelle The to the commission. Kiitoksia. Nyt varmaan kiva antaa puheenvuoron komissiolle, Escobar Guerrerolle, niin että voimme kuulla komission kannan koskien Gardinin ehdotusta. Merci. Euh, on d'abord remercier la... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin, haluaisimme kiittää esittelijän rakentavasta työstä ja hyvästä työilmapiiristä. Haluaisin kiittää myös näistä tuloksista, jotka ovat selvästi näkyvissä. Meillä on sellainen vaikutelma, että nykyinen ehdotus sellaisena, kun sitä on keskusteltu jäsenvaltiossa ja parlamentissa, niin neuvotteluissa kantoja, kannosta ollaan aika lailla samaa mieltä, hän tässä eteenpäin päästä ja saada aikaan sääntelyteksti, jonka kautta voidaan saavuttaa kunnianhimoiset ympäristötavoitteet ja samaan aikaan säilyttää pitää kiinni sisämarkkinoita koskevista tavoitteista. Muutama kommentti. Panimme merkille, että täällä tuetaan tietojenvaihtojärjestelmän tukemista niin, että se olisi uudistettu järjestelmän. Pidämme tätä tietenkin hyvänä enteenä. Sitten on täällä muutamia sellaisia asioita, joiden osalta haluamme toimia avoimesti ja suhtautua avoimesti näihin asioihin, niin kuin olemme tehneetkin neuvoston työryhmissä jo. Kyseessä ovat esimerkiksi säännökset ja yksityiskohdat äh, sisävesiliikenteessä ja vaihtomoottoreita koskevat säännökset sekä rautatie, sektorin moottorit, niin kuin Rova Gorostet mainitsi, sekä sitten nämä tarkastelulausekkeet. Sitten täällä on äh, ala, joilla meillä on vähän vaikeuksia tuossa kärryllä. Tämä koskee poikkeuksia, joissa siirtymäaikojen joka pidennettäisiin meidän analyysimme mukaan, tämä olisi tavoitteiden vastaista sekä käyttäjille että tuottajille. Kolmas asia, se koskee asioita, joita täällä on otettu esille. Ensinnäkin voimme ymmärtää kyllä, että jotkut parlamentin jäsenet pohtivat, miksi ei ole olemassa sääntelyä tästä retrofittingistä. On totta, että tämä on vaikeus. Meillä teksti koskee ainoastaan tuotteita, jotka ovat markkinoilla mutta ehkä voitaisiin jälleen katsoa sitten, mitä teidän valiokuntanne ehdotti silloin, kun käsiteltiin eh, kormautojen päästöjä. Silloinkin tämä asia tuli ajankohtaisesti ehkä. Nyt voitaisiin pohtia, mitä loppujen lopuksi voitaisiin tämän retrofitting alan asian osalta tehdä. Tämä valiokunta oli Groten sulla ehdottanut sitä, että meillä voisi olla yhteiset kriteerit ja sääntely, jonka myötä tämä retrofitting eli jälkiasennus voitaisiin kansallisiin puitteisiin ottaa mukaan. Aikaisemmin tämä oli mahdollista. Se onnistui tekstissä, joka on aika lähellä tätä nyt käsiteltyä tekstiä. Sitten vielä viimeinen asia joka koskee tämän säännöksen linkkejä amerikkalaisiin säännöksiin, on liioiteltu, jos sanotaan, että tässä olisi neudetettu nyt amerikkalaisia sääntömalleja. Joitakin amerikkalaisia säännöksiä on pidetty tässä hyödyllisenä, mutta näin ei ole tehty esimerkiksi hiukkasten osalta. Tämä on varmasti asia, josta voidaan olla paljon, paljon yhtä mieltä. Olemme sitä mieltä, että Amerikassa ei ollut riittävää sääntelyä hiukkasten osalta, hiukkaspäästöjen osalta komissio totesi, että silloin kun kunniantaso, kunniantason kunnianhimon taso oli riittävä, niin silloin tietyt amerikkalaiset säännökset voitiin ottaa valideiksi, mutta muissa asioissa sitten ei ole mitään amerikkalaista mallia noudatettu. Sitten vaikutusten arviointi osoittaa, että, että tässä ei ole mitenkään TTIPissä kysymys, vaan tässä on vain pohdittu, mitkä olisivat kaikkien asianmukaisimmat säännökset. Sitten haluaisin tiedottaa teille siitä, että minun tietojeni mukaan ei ainakaan käydä mitään keskustelua tällä alalla näistä säännöksistä TTIPin puitteissa, joten ehdotus koskee nyt ainoastaan näiden säännösten merittejä ja tavoitteitamme ja, tar- ja tavoitteena on ollut huomioida Euroopan erikoistilanne ja eurooppalaisten kansanterveys. Kiitoksia. And, uh, now I give the floor. Kiitoksia oikein paljon ja sitten esittelijämme edustaja Gardini saa päättää keskustelun. Niin, kiitoksia äh, puheenjohtaja. Minä kiitän kaikkia kollegoita, jotka äh, ovat puhuneet lähtien varjoesittelijöstä, jonka kanssa joiden kanssa olemme tehneet mielestäni hyvin rakentavaa, pragmaattista yhteistyötä. Me kaikki edistämme samaa tavoitetta, jota komissiokin nosti esiin, nimittäin että saadaan aikaan asetus, joka huomioi terveyden ja ympäristön, mutta myös markkinat, ja tämä on tässä nostettu esiin prioriteettina. Meidän pitäisi pystyä löytämään eh, suurin yhteinen nimittäjä, mitä tulee eh, terveyden ja ympäristön suojeluun. Meidän täytyy kuitenkin pitää myös mielessä se, että kyse on eh, hyvin moni piirteisestä alasta, mutta joka on jo huomattavasti vähentänyt päästöjä, joten olisi ehkä tärkeää myös pitää mielessä se, että meillä on aloja, joiden täytyy vasta aloittaa tämä päästövähennys tie ja jotka voisivat vielä e, enemmän tehdä ilmanlaadun parantamiseksi, koska meillä on jopa 90-95 prosentin päästövähennyksiä ja Ähm, puhumme nyt ihan marginaalisista luvuista ja koska kyse on marginaalista luvuista, niin meidän täytyy löytää ähm, sellainen äh, tasapaino, ettei synny ähm, haittavaikutusta myöskään ympäristöllä. Ajattelen esimerkiksi rautateitä omassa maassani Suurin osa rautateistä on sähköistetty, mutta tuo 20 prosenttia rautatieyhteyksistä, joissa käytetään dieselvetureita, ovat toissijaisia rattoja, erityisesti vuoristoseudulla. Ja jos pakotetaan sähköistämiseen, niin silloin se tarkoittaa joskus, että suljettaisiin tämä rautatieyhteys ja liikenne siirtyisi tielle ja tämähän saastuttaa enemmän. Joten kyllä Ähm, meidän täytyy viedä asioita eteenpäin, mutta siellä, jossa myös syntyy todellisia tuloksia. Kaikki asiat, joita täällä on ehdotettu, äh, niitä on tarkasteltava äh, yksi toisensa jälkeen. SND-kollega sanoi, että hän haluaisi mieluummin seitsemän vuotta kuin kymmentä vuotta. Me voimme konkreettisesti asiaa tarkastella, koska jos seitsemän vuotta ovat parempi kuin kymmenen vuotta, niin hyvä, sitten tehdään niin, mutta otetaan aikaa, jotta voimme pohtia kaikkia niitä ehdotuksia, joita tänään on tehty, koska kyseessä on kuitenkin ihan konkreettinen maailma, e, johon nämä toimet kohdistuvat. Minä olen avoin, kuten tekin, löytämään sellaisen ratkaisun, joka on mahdollisimman oikea. Eh, haluaisin löytää oikeat määräajat ja oikeat eh, kynnysarvot. Tässä on kyse hyvin erityisestä alasta, on kyse eh, laitteista, joiden elinkaari on usein hyvin pitkä. Tämä on hyvin monimuotoinen ala, jossa on hyvin erilaisia käyttöikiä, joten äh, on hyvä, että meillä on tässä vi- joitakin viikkoja aikaa ja voimme tapaus tapaukselta äh, löytää oikean äh, kynnysarvon, koska me puhumme myös tuottajista. En tiedä, ymmärsinkö oikein se, mitä ecr kollega sanoi. Hän sanoi, että puuttuu sääntelymenettely ajoneuvojen elinkaarta käyttöikää silmällä pitäen. Tämä on erittäin tärkeää. Me säätelemme niitä, jotka tuottavat laitteita, mutta tiedämme, että jos rajat ovat liian tiukat, niin saattaa käydä niin, että pidennämme olemassa olevien hyvin saastuttavien ajoneuvojen käyttöä ja silloin vaikutus on päinvastainen. Tässä minun ei nyt tarvitse kaikille vastata, mutta olen kirjannut ylös kaikki ehdotukset ja tältä pohjalta voimme sitten jatkaa töitä ensi päivinä ja viikkoina. Ja kiitän kaikkia ja hyvää työtä kaikille. Uh, uh, Kiitoksia, muistutan uh, aikataulusta tarkistusjättämisen määrään 4.6. envi äänestys mandaatista 15. heinäkuuta. Ja sitten envi valiokunnan äänestys. Siitäpä kerromme päivämäärän myöhemmin. Nyt keskitymme pariksi minuutiksi ja sitten äänestämme. Dear colleagues, we can... The first... Hyvät kollegat, voimme aloittaa äänestyksen ensimmäisenä numero kuusi. Artiklan kuusi mukainen vastalause. Tiettyjen aromiaiden poistaminen unionin luettelosta. Yksi äänestys. Äänestys alkaa. Ja odotamme. Jonkun täytyy olla äänestyskortti. Il voto è... Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Eikö? Hyvä on. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten menemme kohtaan seitsemän, joka on markkinoiden vakauden takavan reservin perustaminen. Tässä vahvistetaan sopimus tietenkin nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Votiamo adesso. Ja seuraavaksi äänestämme kollega Herans Garcian mietinnöstä, joka koskee elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallittuja enimmäistasoja ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen. Aloitamme kompromissitarkistuksesta yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 66 Rivasilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Tarkistus 71, 71 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 72 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy, hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 74. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 75. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 79 rivasilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18 ja 81 ovat identtiset puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten äänestämme tarkistuksesta 82 ensimmäisestä osasta lisäyksenä kompromissiin kolme, erityisesti sanat particularly of the most vulnerable segments of society puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi, tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 87 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 92. Anteeksi, ei, 93. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sosiaalidemokraateilla on joku ongelma, he eivät nosta kättään. 93 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 96 puolesta, vastaan, tyhjä tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 99 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 102 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 103 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pyydän anteeksi. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. tuossa kappale tarkistus 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyvä, hylätty. 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 31 ja 32, jotka identtiset puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylä, hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty 45 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 48, tarkoitus 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 54 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 55 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 56 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 63 puolesta, vastaan. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65 suullisella tarkistuksella epepeltä. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Jos ei, niistä voi äänestää. Kukaan ei vastusta. Hyvä on puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme koneäänestyksenä tästä näin muutatusta ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselman luonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. We have finished our vote. And now I... Äänestykset ovat lopussa nyt. Pyydän kollegoita, jotka haluavat lähteä salista sen tekemään. Ja nyt me voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. resurssitehokkuus kiertotaloutta kohti. Kohta yhdeksän. Kohta yhdeksän esityslistalla. Puheenvuoro saa heti esittelijä Rova Pietikäinen. Hän kommentoi tätä muutosta. Thank you, Mr. Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia jäseniä jotka tarkistuksensa ovat esittäneet. Kaiken kaikkiaan niitä on aika moinen luettelo. 400 yhteensä. Mutta kun niitä käydään läpi yksi kerrallaan, niin huomataan, että niissä keskitytään aika rajoitettuun määrään asioita. No aloittaakseni näkemyseroista se on siitä, miten resurssitehokkaas määritellään ja mikä sen merkitys on haittana EUlle. Jotkut teistä pitäisitte parempana löyhempää määritelmää, jotkut teistä pitäisitte parempana tiukempaa ja yksinkertaisempaa määritelmää kuin se, mitä mietintöesityksessä käytetään. Toinen pointti olisi sitten, ja se tuleekin esiin eri osissa mietintöä, on se, että ryhdyttäisiinkö lainsäädäntötoimiin vai uskotaanko vapaaehtoisuuteen. Tämä tietysti yhdessä täytyy nyt neuvotteluissa ratkaista. Henkilökohtainen vakaumukseni on ollut kovinkin se, että niin kuin vapaaehtoinen verojen maksu ei toimi, ei voi liikaa pyytää ihmisiltä, niin toisaalta olisivat epätasaiset olosuhteet toimijoille, se ei toimisi. Sitten on oikein hyviä tarkistuksia, jotka koskevat työvoiman laatua ja tarvetta koulutukselle, mihin tällä alalla pitäisi investoida. Sitten on paljon keskustelua ja näkemyksiä sekä indikaattoreista ja siinäkin, että ovatko ne sitovia vai ei ja siitä, miten yksityiskohtaisesti mietinnössä tarvitaan eri ala, aliindikaattoreita ja miten tarkasti ne pitäisi kuvailla. Henkilökohtaisesti olisin sillä linjalla, että indikaattoreissa olisi yleisempi linja sen sijaan, että mainitaan vesi ja monet muut tärkeät indikaattorit erikseen. Sitten on tietysti keskustelua tavoitteista jälleen, sitovat vai ei. Siinäkin jos ajatellaan, että indikaattorit ovat vähän niin kuin tilinpitoa, niin näyttäisi olevan järkeä siinä, että jos sitä tehdään, niin sitten se on pakollista kaikille. Ja on yhteisesti sovitut kriteerit siitä, miten tehdään. Tai sitten ei säädetä lakia ollenkaan, koska en tiedä, miksi vapaaehtoiset toimit pitäisi sallia lainsäädännössä, jos ne ovat joka tapauksessa sallitut. Sitten on tarkistuksia, jotka koskevat kriittisiä raaka-aineita, ja tämä on yksi tendensseistä, miten yksityiskohtiin mennään. Mainitaanko tietyt kriittiset raaka-aineet, tai miten paljon käsitellään kestävää elintarviketuotantoa, rakennuksia, koska tila on rajallinen. Olen ollut taipuvainen enemmänkin yleisnäkemykseen milmin kuin yksityiskohtiin eri toimialoilla tai teollisuudessa. Mutta näyttää olevan halukkuutta sitäkin tehdä. Tietysti periaatekysymyksenä ei minulla mitään sitä vastaan ole. Sitten näyttää olevan aika paljon tarkistuksia vaarallisista aineista ja tavoitteista, että myrkylliset kemikaalit poistettaisiin niistä luovuttaisiin. Molempiin suuntiin on tarkistuksia. Ja kuten arvota saattaa, niin aika paljon on tarkistuksia nollajätetavoitteesta ja jätedirektiivistä. Ja viimeinen pointti, jonka ottaisin esille, on tietysti tarve ekologisen suunnittelun direktiiville. Mutta kaikki kaikkiaan, onko tämä nyt sitten väärä johtopäätös, mutta tulkitsen niin, että monia tarkistuksia voidaan sulauttaa yhteen ilman ongelmia. Nämä ovat päälinjat, joissa näyttää olevan näkemyseroja. Ja näyttää sille olevan linja, jonka pohjalle voitaisiin mielestäni rakentaa rakentavaa enemmistö järkevillä kompromisseilla. Pyrkimyksenä on käydä varjosittelyn kanssa ensi torstaina keskusteluja ja jos mahdollista, niin saada aikaa kattavia kompromisseja mietintöön. Mielelläni vastaan, jos tulee mitä tahansa ehdotuksia tai kritiikkiä ja kysymyksiä, mitä teillä nyt saattaisi ollakaan tässä vaiheessa esitettävänä. Kiitos. Thank you very much for your presentation. Now we... Kiitoksia tästä esityksestä. Nyt aloitamme ensimmäisen, ensin varjosittelijöille Paulucci ja Zofori. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä Paulucin sijaan todellakin puhumassa ja keskustelen näistä tarkistuksista ja kompromisseista. Ensinnäkin neljä yleisempää kohtaa ja sitten joitakin huomioita koskien näitä jätteitä ja energiatehokkuutta. Euroopan komissio on vahvistanut komission jäsen Shevkovicin suulla, että vuoteen 2050 mennessä pitäisi ottaa sellainen direktiiviehdotus, joka koskee energiakäyttäviä laitteita. Pyydämme, että kun kyseessä on direktiivin tarkastelu, niistä ulotettaisiin paitsi energiaa alalle myös rakennuksiin, vaatetukseen ja muihin muille aloille. Sitten on toinenkin pyyntö, se koskee sitä, että tämän uudelleentarkastelun aikana komissio arvioisi mahdollisuutta määritellä vähimmäistasoja kierrätetyn materiaalin osalta uusien tuotteiden tuotannosta. Sitten merialan jätteitä koskien ja Rio plus 20 konferenssiliittyen pyydämme, että komissio vahvistaisi sitovat tavoitteet tämän tyyppisiä jätteitä varten. 50 prosentin vähennys vuoteen 2025 mennessä olisi kiellettävä, että mitä muovi jätteitä ei voitaisi tuonne mereen jättää kansainvälisten merisopimusten mukaisesti. Sitten toinen yleisluontoinen huomio. Olemme yhtä mieltä siitä, että täytäntöön pannaan kaskadityyppisesti materiaalin käyttö, erityisesti puun käyttöä. Haluaisimme, että kiinnitettäisiin erityistä huomiota biomassan teolliseen käyttöön ja jätteiden huollon hierarkian huomioiden eniten lisäarvoa tuotteiden lopuksi tuemme sitovia indikaattoreita. Meidän mielestämme niillä olisi mitattavaa laajassa mielessä resurssien kulutusta, mutta sen lisäksi hyvin selkeästi olisi huomioitava myös veden kulutus, hiilidioksidipäästöt ja maankäyttö. Indikaattorissa olisi huomioitava paitsi ympäristökestävyysnäkökohdat, myös sosiaaliset ja teknologiset kestävyysnäkökohdat ja olisi käytävä vuoropuhelua Euroopan unionin ja kolmansien maiden kanssa ja kansainvälisten sopimusten kautta olisi pidettävä kiinni siitä, että kaikki noudattaisivat samoja eh, indikaattoreita resurssien tehokkaan käytön mahdollistamiseksi. Tämä. Sitten jätteiden jätepolitiikasta olemme tehneet useita ehdotuksia, niistä lyhyesti pyydän Pyydämme, että, että kertettäviä ja kompostoitavien jätteiden paikalle vienti kielletään 2020 ja että komissio saman aikaan edellyttäisi näitä kierrätystä ja edellyttäisi myös rakenne- ja purkujätteiden lajittelua ja kierrätyksen ja myös suurten jätteiden kierrätyksen ja lajittelun. Odotamme lainsäädäntöehdotusta, jossa olisi tavoitteena 70 prosenttia kierrätyksen alalta kaupunkijätteitä varten. Tavoitteiden pitäisi perustua yhteisille laskentatavoille Euroopan unionin tasolla. Sitten vielä kaatopaikkaista tunnustamme, että joitakin jätteitä ei voida muualla viedä, mutta pyydämme, että vuoteen 2030 mennessä kiellettäisi, tiettyjen jätteiden sinne vientiä ja kaiken, kaikkiaan kokonaismäärä ei saisi 5 prosenttia. Sitten rakennusalan jätteistä ja muista pyydämme, että komissio laatii taulukon, jossa on aikataulut keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä eu tasolla ja jäsenvaltiot laativat indikaattoreita ja menettelyjä maankäyttöä ja kaupunkisäännöt suunnittelua varten. Tässäkin tapauksessa tarvitaan lähestymistapa, jossa huomioidaan ympäristön kestävyys ja taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat. Edelleen rakennusalan resursseista resursseja olisi käytettävä pidempään ja olisi kiellettävä kaatopaikalle vienti, kun kyseessä on rakennus- ja purkujätteet, ja tämän vuoteen 2030 mennessä. Tämän lisäksi tarvitaan koordinointi pitkän aikavälin strategia Euroopan unionin tasolla – jolla paikataan olemassa olevia puutteita. Onkin keskeistä, että jäsen valtiot ryhtyisivät aloitteisiin paitsi verokysymyksissä, niin myös hallinnollisen yksinkertaistamisen alalla. Ja näin voitaisiin tehokkaalla tavalla rakennuskanta uudistaa. Sitten lopuksi esittelijä on esityksessään jo viitannut siihen, että näitä, näitä elintarvikejätteitä koskevaa tiedonantoa ei ole julkaistu. Kyseessä on ruoan tuhlaus. Me pyydämme, että tämä julkaistaan vuoden kuluessa ja annettaisiin vuoteen 2030 mennessä, 2025 mennessä asia koskeva kielto. Olemme tietoisia siitä, että Tämä strategia ja kiertotalous ja nämä kysymykset onnistuvat ainoastaan, jos myös otetaan käyttöön koulutusta ja valistusta ja ihmiset, kaupungit, alueet ja paikallisyhteistyö ovat mukana, samoin kuin kansallisjärjestöt. On myös hyvin keskeistä, että investoidaan ammatillisen koulutukseen, jotta meillä on ammatillista pätevyyttä ja insinöörejä ja arkkitehtejäkin, jotka pystyvät sitten antamaan potkua näille ehdotuksille. Valitettavasti edustaja luki tämän suoraan paperista ja erittäin vaikea tulkata. Demesmaker. Kiitoksia edustaja Demesmaker. Ja, en en eh, heel pak amendementen. En... Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on todella paljon tarkistuksia. Tämä osoittaa, kuinka tärkeä tämä asia on. Ajatelkaapa se määrä, kuinka paljon kokouksia, tapaamisia, poliittisia asiakirjoja tämän asian ympärillä pyörii. Keskustelu kiertotaloudesta on erittäin tärkeä sekä parlamentin sisällä että sen ulkopuolella, joten olemme iloisia siitä, että tämä on strateginen mietintö, josta voimme keskustella täysistunnossa ennen kesälomaa. Monia tarkistuksia ja monia kysymyksiä, joita tarkistukset kattavat. Ja kysymys onkin se, että meidän on nyt muistettava, mihin kiinnitämme huomiomme, jotta tämä hanke olisi kunnianhimoinen, mutta realisti. meidän täytyy yhdistää ne tarpeelliset asiat, jotta voimme välittää selkeän viestin. Se meidän täytyy pitää mielessämme, kun jätämme tarkistuksia. Henkilökohtainen kantani on sellainen, että haluaisin nostaa esiin viisi asiaa. Ensinnäkin mielestäni siirtyminen kohti kiertotaloutta on tarpeen jotta taloutemme voi toimia ja jotta siitä voi tulla kestävä. Eurooppa on hyvin riippuvainen tuotetuista luonnonvaroista ja meidän luonnolliset resurssimme häviävät nopeasti, joten kierrätys ja uudelleenkäyttö on ympäristöystävällistä, mutta se on myös taloudellisesti tarpeen, jotta äh, taloutemme käynnistyy uudelleen. Ja toiseksi haluaisin korostaa sitä, että Euroopan äh, oikeudellisten puitteiden on äh, tarjottava pitkän aikavälin pysyvyyttä ja varmuutta, jotta voidaan rohkaista uusiin liiketoimintamalleihin ja voidaan luoda kiinnostavat eurooppalaiset toissijaisten raaka-aineiden markkinat. Ja sitten uusiorakainen markkinat ja sitten resurssitehokkuus. Se on erittäin tärkeä aihe ja siihen liittyy monta asiaa, mutta meidän on pidettävä oma tavoitteemme mielessä, nimittäin se, että haluamme saada aikaan selkeää ja vertailukelpoista tietoa, emmekä me saa unohtaa sitä, että indikaattorin täytyy olla toteutettavissa ja ne eivät saa johtaa siihen, että syntyy eh, liikaa hallinnollista taakkaa. Viittaan tässä omaan eh, tarkistukseen 30 prosentin resurssitohokkuuden nostaminen vuoteen 2030 mennessä. Eh, tässä minä olen jättänyt tarkistuksen, joka nostaa esiin joustamattomuuden jäsenvaltioissa. Haluaisin myös vaatia mm, järkevää politiikkaa tästäkin olen tehnyt tarkistuksen. Näen, että meillä on sellaista suuntausta, että halutaan laajentaa ekosuunnittelua ja siihen eh, liittyvää sääntelyä. Hyvän suunnittelun täytyy olla ympäristöystävällistä. Ja sitten jätepaketista. Tässä minä viittaan lehdistötilaisuuteen, jonka järjestin eh, esittelijän ja varjoesittelijän kanssa eh, ja tarkistukseen, jo, jonka jätin, nimittäin että maakohtainen tuki, selkeät äh, määritelmät ja harmonisointi, äh, tietojen keräys ja jätehierarkian äh, kunnioittaminen, vähimmäisstandardit tuottajille ovat vähimmäisvaatimukset. Puheenjohtaja, odotan hyvää yhteistyötä esittelijä ja varjoesittelijän kanssa. Kiitoksia. Mr. Gerbrandi. Kiitoksia sitten edustaja Herbrandi. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Kiitos Sirva Pietikäiselle erinomaisesta mietintöesityksestä. Desmarker oli ihan oikeassa, että tässä talossa meillä on kovin vahvoja tunteita kiertotaloudesta. Ei se minulle yllätys ole. Tuskin on sellaisia aiheita, joissa talouskasvu ja ympäristö kulkevat niin tiiviisti käsi kädessä kuin on kiertotaloudessa. Jos tarkastellaan alkuperäisiä komission ehdotuksia, jätepakettia ja tiedonantoa, niin näkee, miten uskomattoman tärkeä talouden kannalta tämä asiakokonaisuus on, joka tulee ympäristön pääosastolta. Ihan muutama luku esille komission tiedonannosta. Euroopan yritykset voivat säästää vuosittain yli 600 miljardia euroa ihan vain siirtymällä kiertotalouteen. Että se voisi antaa Euroopan taloudelle potkua 3,9 prosenttia BKTstä. Nämä ovat tähtitieteellisiä lukuja aikoina, jolloin tuskin saavutetaan prosentin vuosikasvua. Ja silti useimmat ihmiset pitävät tätä ympäristöasiaa, mitä se onkin. Mutta se saadaan ilmaiseksi. Tai saadaan ilmaiseksi talousetuja myös, mikä osoittaa, miten outoa on, että Junckerin komissio päätti vetää takaisin ainoa lainsäädäntöpaketin tässä asiassa, jätepaketin jos tarkastellaan kohtaamiamme ongelmia Euroopassa, tuotamme vain 30 prosenttia sersusista, jotka käytämme, joten olemme kovin riippuvaisia siitä, mitä kolmansista maista tulee. Riippuvuus, suuri ongelma. Ja jos kysyy keneltä tahansa yrittäjältä, joka resursseja käyttää, niin yksi suurimmista ongelmista ei ole resurssien suuret kustannukset. Kyllä yritykset tulevat silti toimeen. Ne ovat nämä suuret hintavaihtelut, jotka ovat suurempi ongelma. Oli sitten kyse luonnonvaroista tai muista aineista, niin vaihtelut hinnoissa ovat valtavat. Ja se on yksi pahimmista painajaisista kaikille yrityksille. Se voidaan ratkaista niin, että siirrytään kiertotalouteen. Eli asian merkitys sekä ympäristöllisessä että taloudellisessa mielessä on valtava. Muutama huomio Sirpan erinomaisesta mietinnöstä. Ryhmäni uskoo, että on kovin tärkeää käyttää talouden välineitä paljon enemmän kuin nykyään tehdään. Eli täytyy luoda vahvat markkinat toissijaisille materiaaleille – se voidaan tehdä eri tavoin, siirtämällä verotuksen painopistettä työn verottamisesta. Alvilla voidaan pelata sekundaarimateriaaleille. Näin voidaan luoda markkinoita. Mutta myös muutama tekijä, jonka otin esille muutama vuosi sitten, se koskee resurssitehokkuutta. Luodaan eräänlaiset sisämarkkinat jätteelle, jätteen Schengen-alue niille maille, joilla on riittävästi jätehuoltoa, niille pitäisi tehdä paljon helpommaksi se, että tietyt jätevirrat menisivät maasta toiseen. Puheenjohtaja, en nyt aio toistaa erittäin hyviä asioita, joita mietinnössä jo on, ekologinen suunnittelu ja muita asioita, mutta on tärkeää, että pitäisi vahvemmin keskittyä resurssitehokkuuteen tässä vuosittaisessa talouden ohjausjaksomenettelyssä jotain, jonka komissio on tämän vuoden äh, kertomuksessa jättänyt pois. Ja sitten lopuksi puheenjohtaja, olemme kovin hyviä siinä, että keskitymme tiettyihin budjettikohtiin. Ja siihen, että yritämme saada tiettyjä hankkeita, myöskin tietysti Junckerin investointisuunnitelma resurssitehokkuudesta, mutta se ei ole ainoa tärkeä asia. Pitäisi keskittyä myös kaikkiin muihin budjettikohtiin ja muihin tuleviin investointeihin FCstä, niin että niillä ei mennä sitten vastakkaiseen suuntaan kuin mihin kiertotaloudessa mennään. Eli johdonmukaisesti tarvitaan poli- toimintapolitiikassa paljon enemmän. Kiitos jälleen esittelijälle. Odotan kovin hyvää yhteistyötä hänen kanssaan ja muuten varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Au, Miss Konechna. Kiitos, rouva Konechna. zpravodajce, která jistě... Kiitoksia. Haluaisin aivan ensin kiittää esittelijää. Tiedän, että tämä ei ole ollut mitään, mitenkään helppo tehtävä. oli huomioitava paitsi meidän kommentit, myös jäsenvaltioiden kommentit, joilla on hyvin erilaisia intressejä eikä yhtenäisyyttä ole, joten tämä tulee olemaan aina vaikea tehtävä. Huomioideni aluksi haluaisin tehdä selväksi, että meidän on omaksuttava realistiset tavoitteet sellaiset, jotka perustuvat tieteelliselle analyysille ja jotka ovat mahdollisia saavuttaa ja realistisia. Minun mielestäni tämä 70 prosentin tavoite kirjoitusta varten on liian korkea. Meidän pitäisi sitä vielä keskustella. Haluaisin myös antaa, saada komissiolta kunnianhimoisia tavoitteita käytetä muilla alueilla, ei ainoastaan kierrätyksessä esimerkiksi. Arvostaisin, jos mukana otettaisiin kaupalliset ja jätteet eikä ainoastaan kaupunkijätteet. Toivon, että ette ymmärrä minua väärin. Tietenkin olen sitä mieltä, että jätteiden rajoittaminen on hyödyllistä ja kierrättäminen on ainoa tapa saavuttaa kestävä talous, mutta minun on lisättävä tähän se, että että tavoitteiden saavuttaminen tulee riippumaan paljon siitä, kuinka tietyt tavoitteet on sanoitettu ja minkälainen henki niiden takana on. Meidän ei pitäisi olla ainoastaan paperilla kauneita tavoitteita, vaan niiden olisi oltava realistisia. Tuen pakollista biojätteen lajittelua ja kierrätyksestä haluaisin tuoda esille jätteen käytön energiantuotannossa. Tiedän, että harvat kollegat tukevat tätä asiaa, mutta kyllä teidän on oltava realistisia. On aivan selvää, että on ihan teellistä, että meillä olisi täysin jätevapaa kiertotalous, mutta todellisuus on todellisuutta. Tällä hetkellä me emme voi edes pyrkiä sadan prosentin täydellisyyteen. tieteellinen tieto ja jäsenvaltioiden lähestymistapa ovat sellaisia, jotka tekevät mahdottomaksi sataprosenttisen kiertotalouden, mutta ei pidä tietenkään heittää lasta pesuveden mukana. Olen sitä mieltä, että jätteiden käyttö sähkön ja lämmön tuotantoon on asia, jolla on sija yhteiskunnissamme. Ei meidän pitäisi tätä asiaa sekoittaa kierrätykseen joudun käytön, vaan vaan sillä korvattaisiin primäärisiä energialähteitä. Kuitenkin tuo tiedän kyllä, että olemme roskea myös tuottamatta energiaa samalla. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo vuosia tehneet uudistuksia, eikä pidä heittää kaikkea nyt ovasta ulos elintarvike jätteet on ongelmallinen asia, lievästi sanottuna, ja se tulee olemaan ongelmallista niin kauan, kunnes tämä asia on loppuun käsitelty. Meidän on erotettava biologiset jätteet näistä riippumatta siitä onko kyseessä kasvi- vai eläinperäinen jäte ja onko kyseessä elintarvikkeet vai muut lähteet. Minä olen tehnyt useita tarkistuksia, joilla korjataan ja muutetaan mietintöä. Yksi kategoria, johon puuttun, koskee rakennusjätteitä ja rakennusmateriaaleja ja korjausjätteitä. Meidän on harkittava näitä tavoitteita vuodelle 2025 ja 2050 rakennusjätteiden osalta. Sitten haluaisin vedota komissioon niin, että komissio katsoo, katsoisi jäsenvartojen talousjärjestelmiä eri tarpeita. Lopuksi haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, että hyvin usein valitamme siitä, että lainsäädäntö on huonosti laadittua. Kuitenkin me teemme samoja virheitä, joista itse täällä valitamme. Tästä syystä haluaisin pyytää, että komissio hyvin selkeästi määrittelisi, mitä se pitää jättää jätteenä, äh, jätteenä ja resurssina. Sekundaariset äh, resurssit on myös äh, määriteltävä, koska niitä komission asiakirjassa käytetään. Komission olisi keskitettävä ponnistelunsa avoimiin selkeisiin määritelmiin kosken termiä jäte ja olisi myös saatava selkeä lähestymistapa, jolla voitaisiin vähentää hallinnollista taakkaa kunnes olemme määritelleet, mistä oikein puhumme hyvin selkeästi ja ymmärrettävällä tavalla, e, kunnes olemme määritelleet ja selventäneet joitakin termejä, joita täällä käytämme, emme tule koskaan onnistumaan yhtään minkään harmonisoinnissa, emmekä todellakaan saavuta tavoitteitamme. Kiitoksia. Thank you very much. And now Mr. Kiitos, herra Eichhout. Thank you, Mr. Chairman, and first of all, uh, I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin uh, pyytää anteeksi herra Turmeksen puolesta, joka ei voinut olla täällä tänään, joten minä puhun hänen puolestaan. Minun sanottava aiheesta, jossa, josta mielestä mielelläni puhunkin, äh, joten olen ehkä ihan tyytyväinen, että hän ei ole täällä, mutta älkää kertoko hänelle tätä. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen erinomaista työstään tähän mennessä, mukaan lukien tarkistukset. Mehän tiesimme, että äh, on vain äh, hyvin vähän tilaa kirjoittaa, joten nyt tarkistuksilla tästä on tulossa ihan täydellinen mietintö, koska on tärkeää, koska tämä tulee olemaan parlamentin kanta verrattuna komissioon, joka nyt työstää kunnianhimoisen paidotusta, ainakin näin meillä on sanottu. Ja tässä haluaisin kiittää myös komissiota. Haluaisin kiittää komissiota siitä, että se on saanut niin paljon huomiota tälle asialle, koska viime syksynä kuului huhuja siitä, että komissio aikoisi ehkä vetää pois tämän lainsäädäntöehdotuksen. Minä yritin selittää toimittajille, mistä oli kyse, niin monet toimittajat sanoivat minulle, että kiertotalous, en minä edes tiedä, mistä siinä on kyse. No, nyt ainakin täällä salissa on tietenkin puhuttu jo pitkään kiertotaloudesta, mutta ulkomaailmassa kaikki eivät heti ymmärtäneet, mistä puhumme. Joten kiertotalous oli varsin vaikea saada lehtien sivuille, mutta kiitos komission. Nyt jopa suuret lehdet puhuvat kiertotaloudesta, että meidän varmaan täytyy kiittää komissiota siitä, että se on kiinnittänyt niin paljon huomiota tähän asiaan uhkaamalla vettää sen pois ja nyt tekemällä kunnianhimoisemman ehdotuksen. Tämä mietintö, se tarkoitus on osoittaa komissiolle mitä me odotamme komissiolta, äh, millaista kunnianhimoisempaa suunnitelmaa sieltä odotamme ja siksi on hyvä, että komissio hyvin tarkkaan äh, tätä asiaa katsoo. Ähm, äh, olen iloinen myös siitä, mitä edustaja Pietikän on tehnyt, että on katsottu ähm, kaikkiin suuntiin, upstream ja downstream, ei katsota pelkästään tätä jätelainsäädäntöä. Tietenkin olemassa olevan jätelainsäädännön täysi täytäntöönpano on erittäin tärkeä. Erittäin tärkeä on myös vähentää jätettä ja uudelleen käyttää jätettä, ennaltaehkäistä jätteen syntymistä. Nämä ovat erittäin tärkeitä kierrätystavoitteita, jotka olivat osana jätepakettia mutta eh, eh, sanotaan selvästi, että tarvitsemme ne. Ja sitten kollega Konechnalle, joka puhui jätteen poltosta, on erittäin tärkeää, että oh, sanomme, että me emme halua kierrätettävän jätteen polttoa. Se on erittäin tärkeää, koska jos me kiellämme kaatopaikat, emmekä varmista sitä, että saamme aikaan kierrätystä, niin sitten käy niin, että kaikki päätyy polttolaitokseen. Ja näinhän käy monissa maissa ne todellakin vähentävät äh, kaatopaikkajätteen äh, määrää, mutta kierrätys äh, lisääntyy, ei lisäänny paljonkaan sen sijaan jätteen polttoa. Alankomaissa olemme ihan ammattimaisia jätteen poltossa. Myöskin yhteydessä kuningaskunnassa ollaan siirtymässä jätteen polttoon, mutta se ei auta meitä. Meidän täytyy varmistaa, että kierrätettävä jäte ei päädy poltettavaksi. Sitten äh, upstream-puoli. Me tulemme varmasti korostamaan ekosuunnittelua ja myöskin vaarallisten aineiden korvaamista. Ja esittelijä edustaja Pietikäinen kyllä nosti sen esiin, että tästä ollaan eri mieltä, mutta mielestäni on erittäin tärkeää, että varmistamme, että jos aineita halutaan uudelleen käyttää ja kierrättää, täytyy olla varma, että ne eivät sisällä vaarallisia aineita. Ja se, mitä nyt tapahtuu, on se, että Jotkut yritykset yrittävät käyttää tätä kiertotalouskeskustelua alentaakseen REACH-lainsäädännön tasoa. Jotkut yritykset, joillekin se on oikein harrastus tämä REACHin tason alentaminen, mutta en usko, että kiertotalouden tarkoituksena on sanoa, että REACH on liian tiukka. Ei, tällä korostetaan sitä, että vaaralliset aineet eivät päädy tähän kiertoon laisinkaan, koska tällä tavoin pystymme parantamaan kierrätystä. Ja sitten vielä viimeinen kommentti eh, kollega Kerbandrinille hänen Schengenin ajatuksestaan, jätteinen eh, Schengen. Minä kyllä <clears throat> äh, eh, ihailen teitä teidän sinnikkyydestänne. Se oli hänen äh, mietintöluonnoksessaan resurssitehokkuudestaan, mutta onneksi äh, saimme sen pois loppumietinnöstä. Nyt herra Herbrandi yrittää ottaa sen jälleen mukaan ja nyt me voimme taas varmistaa, että se jää ulkopuolelle ja todella odotankin sitä kovasti. Kiitoksia. Pedicini. Kiitoksia sitten edustaja Pedicini. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja puheenjohtaja. Olen aivan yhtä mieltä kollega Aikhautin sanoista, varsinkin silloin kun hän puhui siitä, mitä kollega Konechna sanoi. Mekin olemme yhtä mieltä siitä, että jätteen poltosta on päästävä kokonaan eroon. Mitään välimuotoja ei ole, niin että voitaisiin tätä jotenkin tukea. On totta, että kaatopaikat vähenemät, mutta jätteen poltto lisääntyy ja tästä on tehtävä loppu. Aivan alusta asti meidän kantamme on ollut se, että pitäisi vähentää kiertotalouteen tulevaa materiaalia, fossiilisia tuotteita. Varsinaisesti, jos haluamme todella muuttaa talouttamme kohti kiertotaloutta, meidän olisi aluksi poistettava kaikki ympäristölle haitalliset tuotteet, erityisesti fossiiliset polttoaineet epäsuorasta ja suorasti olisi vähennettävä päästöjä ja ilmastonmuutosta. Tämä on mahdotonta ilman fossiilista polttoaineen poistoa. En minä mielelläni puhua täällä Italiasta, mutta haluaisin kertoa teille tämän esimerkin, koska se on todella hieno esimerkki. Italiassa maksamme energialaskun mukaan tällaisen kuuden miljardin laskun kestäviä energialähteitä varten, ja tästä vain 10 prosenttia menee tuuli energian, vesi- ja aurinkoenergia 20 prosenttia menee jätteen polttoon, ikään kuin se olisi uudistuva lähde. Sitten 70 prosenttia menee öljy yhtiöille, ikään kuin ne olisivat uusiutuvia. Aloitetaanpa tästä tekopyhyydestä ja, ja sen jälkeen voidaan siirtyä kiertotalouteen. Meidän mielestämme esittelijän työ menee oikeaan suuntaan. Siinä kannustetaan tuotteiden kierrättämistä ja ALVn alentamista kierrätettyjä tavarta varten ja, ja muutenkin kannustimia kierrätetystä varten. Niin tässä ajatuksena on se, että pyydetään alkuperätodistusta koskien kestävyyttä ja laillisuutta. Kaikkien raakainen osalta pyydämme myös, että myös erillinen tavoite materiaalin uuden käyttöä varten, jotta vähennetään jätteiden määrää. on Onkin turha sanoa, että uudelleen käytöllä on suurta potentiaalia. Yli kolmasosa kaupunkijätteistä, joita kerrytetään tai poltetaan, ne voitaisiin oikeastaan käyttää uudelleen. Tämä toisi, toisi tietenkin vähemmän päästöjä lisätyöpaikkoja. Sitten on otettava kunnianhimoinen kierrätystavoite. Meidän mielestämme se on mahdollista. Yleisesti ottaen olemme yhtä mieltä kollega Koneshnan kanssa koskien kunnianhimoisia ja realistisia tavoitteita, mutta tämä 70 prosenttia, joka on esittelijän ehdotus, me olemme siitä kylläkin yhtä mieltä. Pyydämme, että kielletään vuoteen 2025 20 25 kaupunkijätteiden poltto ja kaikkien jätteiden poltto vuoteen 2030 mennessä ja sitten vielä ja kantapaikkajätteiden varten. Olemme yhtä mieltä siitä, että rakennusalalla on erittäin tärkeä rooli kiertotaloudessa. Pyydämme, että komissio laatisi ympäristösääntöjä rakennusalan varten ja jäsenvaltiot suosisivat rakennusten uudistamista mikäli tämä ei sovi yhteen ympäristön kanssa, olisi ajateltava sellaisia rakennustapoja, joilla voidaan käyttää kierrätysmateriaaleja. Pyydämme, että jäsenvaltiossa otetaan velvoittavaa sääntelyä rakennusalan varten kierrätyksen osalta. Olemme yhtä mieltä esittelijän ja varjoesittelijän kanssa siitä, että tämä miten mahdollisimman tehokkaasti saadaan valmiiksi. Uh, Kiitos ja nyt sitten muut pyynnöt. Mutta täytyy sanoa, että kokous täytyy päättää puoli kuudelta, koska sitten on yhteiskokous maatalousvaliokunnan kanssa kolonaamisesta ja täytyy pitää täsmällisesti kiinni aikataulusta. Tästä syystä pyydän, että muut jäsenet rajoittavat puheaikaansa ja yrittävät puhua kaksi minuuttia. Tai kaksi ja puoli. Rova Grostet. Monsieur le Président, je voudrais d'abord... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää kollegaa Pietikäistä hänen tekemästään työstä. On totta, että kiertotalous tänä päivänä on erittäin keskeinen asia. Nythän olemme ikään kuin energian siirtymään kaudella. Voitaisiin puhua myös talouden siirtymäkaudesta niin, että taloudesta me tulisi todella malli risk- kiertotalouden osalta. Meidän on pantava lisää pökkää pesään ja komissiot on painotettava, jotta voitaisiin saavuttaa nämä tavoitteet, jotka on vahvistettu ympäristöalan seitsemännessä ympäristötoimintaohjelmassa ja myös työllisyyttä ja kasvua koskevassa ohjelmassa strategia 2020 puitteissa. Kun puhutaan jätteistä ja jätteiden määrästä, ensimmäiseksi olisi harmonisoitava menettelyt, jotta voitaisiin saada aikaan tilastoja niin, että tilastot vastaisivat kentän todellisuutta. Meillä on tietenkin kaupunkijätteet, mutta olisi korostettava erityisesti kaupallisten ja teollisjätteiden hallinnoinnista, kun kyseessä on ei-vaaralliset jätteet. Tämä ovat merkittävä kiertettävän materiaalin lähde ja usein ne ovat laadukkaampia kuin kaupunkijätteet. Kun puhutaan kiertotaloudesta, niin kuulin, että kollegat sanoivat, että on tehtävä loppu kaatopaikalle kuljettamisesta. Tässä olen aivan yhtä mieltä ja on lopetettava myös jätteen puolta, mutta kyllähän on sellainen hetki, että kun kun on tuote, josta on tullut jätettä, joka kierretään tai uudelleen käytetään kertaan, kaksi, kolme kertaa, kolmannen kerran jälkeen sitä ei voida enää käyttää uudelleen eikä kierrättää. Sille on jo löydettävä jokin paikka ja ehkä siinä tilanteessa jätteen poltto on vielä tarpeellista. Mutta tässähän meillä onkin vaikeuksia, koska on hyvin tärkeää, että polttolaitokset eivät ole liian suuria, niin kuin ne nykyisen useimmiten ovat – niin, että polttolaitokset eivät kannusta polttamiseen, vaan että sen pitäisi olla viimeinen vaihtoehto, kun enää mitään muuta ei ole tehtävissä. Että millään tavalla ei näille tuotteille voida uutta elämää löytää. Tämän halusin tästä sanoa. että kun puhutaan kasvusta ja kilpailukyvystä, kiertotalous on tässä aivan keskeinen ja tulen tekemään tähän joitakin tarkistuksia, mutta haluaisin todella tukea esittelijää Rova Pietikäistä. Mr. Kiitos sitten, herra Gröte. Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin kääntyä esittelijän puolaan ja kiittää koska meillä on nyt tällainen halukkaiden koalitio, jos kuuntelee äh, suurinta osaa puheenvuoroja. Tästä voi todellakin tulla jotain ja tällä ollaan laajalti yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy komissiota vähän painostaa oikean suuntaan sen jälkeen, mitä jätepaketin suhteen tapahtunut. Minä toivisin vähän enemmän voimaa, mm, varsinkin ihan siellä korkealla tasolla. Ne, jotka ovat pitkään tätä asiaa työstäneet, tietävät, kuinka paljon potentiaalisen kaksi miljoonaa työpaikkaa. Jos kiertotalous toteutetaan kunnolla, niin meillä on kyllä kaikki mahdollisuus tuoda nämä työpaikat ja tämä potentiaali herätetään, koska meillä ei ole niin paljon kestäviä ja hyviä työpaikkoja Euroopassa, että voimme noin vain kevyesti käsitellä tätä aihetta. Muutama asia, jonka haluaisin sanoa, josta olen tarkistuksiakin tehnyt. Ensinnäkin elintarvikehukka. hukka Kaikissa mietinnöissä oli kyse äh, maatalousvaliokunnasta, ympäristövaliokunnasta, kun on kyse elintarvikkeen turvallisuudesta. Meidän täytyy katsoa, mitä seurauksia lainsäädännöllä on, mitä tulee elintarvikehukkaan. Ja meidän täytyy kehitellä indikaattoreita, jotta meillä on ihan selvä äh, järjestelmä, äh, jonka avulla voimme katsoa, että millaisia seurauksia tässä on ähm, mitä tulee ruokahävikkiin. Ja sitten meidän täytyy katsoa mm, kuinka voisimme edistää jotain asioita, esimerkiksi liisausta, että käytetään useampaan kertaan asiaa tai että jaetaan joku asia esimerkiksi tämä car sharing-järjestelmä muun muassa. Ja sitten mm, kun meillä on hyviä järjestelmiä jätteen käyttämiseksi, minulla on tapaus omassa vaalipiirissäni, jossa jossa on, mm, äm, mm, käytetään kuivia ja märkiä jätteitä uudelleen, mutta tämä ä, kaatopaikkakielto, ä, sitähän minä tuen tietenkin, mutta täytyy olla varma, että nämä aineet voidaan käyttää ä, viedä kaatopaikalle lopuksi, vaikka on innovatiivisiakin hankkeita, niin jotain loppujätteitä jää. Tässä nyt minun pyyntöni nämä kolme asiaa, että siinä huomioimme, että me lasta heitä pesuveden mukana ennen kuin nuija iskeytyy pöytään, niin päätän puheenvuoroni. Miss Del Haie. Kiitos, että Del Haie. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord... Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella kollegaamme tästä mietinnöstä, joka on erittäin hyvä pohjatyölle. Odotamme kärsimättömänä komission ehdotuksia. Ja tämän mietinnön kautta voimme ottaa kantaa tähän hyvin tärkeään aiheeseen koko maan osamme tulevaisuuden kannalta. En halua toistaa sitä, mitä täällä on sanottu, mutta haluaisin korostaa muutamia asioita. Ensinnäkin, tästä jo François Grostet puhuikin, Tämä liittyy harmonisointiin, tilastojen, tilastollisten menettelyn harmonisointiin. On hyvin tärkeää, että voimme yhdenmukaista tilastoja niin, että voisimme toimia tehokkaasti kiertotalouden periaatteiden osalta sitten alueellisesta logiikasta kiertotalouden periaatteiden sopeuduttava alueiden tarpeiden ja olosuhteiden mukaan onkin tärkeää, että, että toimitaan eurooppalaisella tasolla, mutta niin, että ollaan mahdollisimman lähellä eri alueita niin, että voidaan toimi, toimitus eh, etäisyydet lyhentää. Sitten haluaisin hieman puhua ruoan tuhlauksesta. Minusta tämä on erittäin tärkeä asia. Olemme yhdessä vastuussa tästä asiasta. Ranskassa olemme juuri yksimielisesti äänestäneet tekstissä, jolla pyritään torjumaan elintarvikkeiden tuhlausta meidän olisi päästävä vielä sopimuksen siitä, mistä on oikeastaan kysymys, mitä tällä ymmärretään, niin siinä on vielä paljon työtä tehtävänä. Tästä syystä pyytäisimme, että tukisitte tarkistusta 343. Sitten puheenjohtaja, meidän pitää päätä nopeasti mennä eteenpäin, siksi haluaisin vielä sanoa sen, että on hyvä säilyttää tämä tavoite koskien resurssien tehokasta käyttöä. Kannatan muun muassa Äh, äh, tarkistuksia 66 ja 160 161, jotka pyrkivät tähän tavoitteeseen. Kiitoksia sitten Bonafé. Grazie Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvin selkeästä mietinnöstä ja minäkin äh, suurella ilolla näin, kuinka paljon tarkistuksia jätetään. Tämä osoittaa, kuinka paljon tämä aihe kiinnostaa meitä ja toisaalta näimme myös, että kun vedettiin pois, se näkyy myös siinä, kun jätepaketti vedettiin pois ja tämä liittyy myös siihen, että meidän täytyy Euroopassa nopeasti edistää tätä uutta mallia, josta olemme keskustelleet, nimittäin kiertotaloutta. Tämä ei ole tärkeää vain sitä varten, että voitaisiin paremmin suojella ympäristöä, vaan tiedot osoittavat myös niistä puhuivat kollegat Gerbrand ja Grotte, että tämä on yksi uusi strateginen kehityksen edistäjä, e, myös taloudellisen kehityksen edistäjä eräs luku, jonka esittelijä antoi mietinnössä 40 prosenttia kustannuksista ovat raaka-aineita yrityksille. Jos haluamme parantaa yritysten kilpailukykyä, niin silloin meidän täytyy paremmin hyödyntää resurssejamme, kuten haluammekin tehdä kiertotalouden kautta jotta voisimme nopeasti eh, mennä kohti eh, kiertotaloutta, meidän täytyy tunnistaa ne Euroopassa mm, talouden alat, jotka vieläkin eh, ovat esteenä tälle prosessille. Ja nyt menen nopeasti eteenpäin. Ne, esittelen myöskin hiukan ne, ne tarkistukset, joita olen yhdessä muiden kollegojen kanssa jättänyt. Ensinnäkin meidän täytyy varmistaa tuotteiden kestävä suunnittelu, kulutus. On aivan selvää, että jos suunnittelemme tuotteet hyvin, niin silloin kulutusosuus on vähemmän merkittävä. Se liittyy myös valistukseen ja sitten kierrätys ja uudelleenkäyttö, koska jos haluamme säästää luonnonvaroja, niin silloin meidän täytyy kierrättää niitä eli nopeasti. Tärkeää on ekosuunnittelu, koska me määrittelemme kuinka paljon aineita pystymme uudelleen käyttämään. Se lähtee siitä, kuinka suunnittelemme tuotteet ja tämä täytyy koskea kaikkia tuotteita. Tällä hetkellä tässä mukana ovat ainoastaan energiatuotteet ja lisäksi meillä täytyy olla pakolliset kriteerit liittyen kierrätettävyyteen, kestävyyteen ja niin poispäin. Sitten nopeasti vielä kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä. Meidän täytyy varmastikin määritellä sitovia tavoitteita, korkeampia tavoitteita kuin nykyiset, ja ne eivät voi olla alempia kuin siinä ehdotuksesta, joka on esitetty ja vedetty pois. Tärkeää on myös tällainen harmonisointilaskentamenetelmä, jotta pystymme tekemään vertailuja. En mene nyt tähän äh, jätteenpolttolaitoskeskusteluun, enkä myöskään tähän jätteiden Schengeniin, äh, mutta tärkeää olisi äh, ainakin saada talteen energiaa näistä aineista, joita ei voida kierrättää. Lisäksi pitäisi välttää se, että annetaan poikkeus lupia niille jäsenvaltioille, jotka eivät pysty noudattamaan sääntöjä. Äh, äh, kiitos. sitten Rova Shigir Pirik. Niin, kiitos puheenjohtaja. No ensinnäkin kyllä tämä on hieno mietintö. Hollannin parlamentissa 12 vuotta asiaa käsittelin. Varmaan teinkin uudistuksia. Paljon on rahaakin tässä panoksena. Monet esittävät intressinsä. Käyn tarkistukseni läpi lyhyesti. Nykyinen lainsäädäntö. Jos nykyistä lainsäädäntöä noudatetaan, niin sekin olisi askel eteenpäin. Sitten on myös jätteiden lajittelu. Hollannissa siinä ollaan hyviä, kuten Saksassakin, tällaisia laitoksia kautta Euroopan. Ne ovat kovin tehokkaita. Lajittelu pitää tehdä laitoksessa. Siihen on myös rahoja, varastoja olemassa. Anteeksi, rahastoja olemassa. Joten sitä täytyisi harjoittaa. Sitten Rova Krosteet puhui polttolaitoksista. Olen samaa mieltä hänen kanssaan mutta minä asun Oivareinissa. Alakopassa, mitä siellä tapahtuu? Siellä on polttolaitoksia. Mitä tarvitsee? No puita. Puuta. Puuhaketti, jotta niitä polttolaitoksia voidaan käyttää, mikä tarkoittaa, että mitä kauneimmat puut häviävät. No jos sanotaan, että Euroopassa pitäisi näin tehdä, no mitä sitten oikeasti tehdä? Kiitoksia. Sitten herra Schleck. Uh, thank you, Mr. Chairman. I will continue in Croatian. Kiitoksia puheenjohtaja. Jatkan kroatian kielellä. Je ovdje bilo nekoliko puta spomenuto i problem spaljivanja otpada. Usein kertaan on täällä puhuttu jätteen poltosta ja kiertotaloudesta. Kiertotaloudessahan on periaate, jonka mukaan jätteiden polttaminen on viimeinen vaihtoehto silloin, kun se on tarpeellinen. Jätehierarkian mukaan meidän olisi investoitava mahdollisimman paljon tietoa ja energiaa siihen, että ennaltaehkäistäisiin jätteiden syntyminen. Olen yhtä mieltä Bonafen kanssa siitä, että meidän olisi ponnisteltava kovemmin myös tuotteiden suunnittelussa, mikä on myös keskeinen asia kiertotaloudessa. Parlamentti on lähettänyt kirjallisia kysymyksiä komissiolle, jossa käsitellään sähköisten laitteidemme elinikää. Syynä oli epäilys, jonka mukaan tuotteiden tuottaja tahallaan lyhentävät tuotteiden elinikää voidakseen sitten tuoda markkinoille uusia tuotteita. Ja tämähän on jätteiden ennaltaehkäisyn periaatteen kanssa ristiriidassa. Ekosuunnittelu ja ekoinnovaatioiden tavoitteena olisi sellaisten uusien tuotteiden ja pakkaustapojen kehittäminen, joiden kautta voisimme vähentää kustannuksia, joita uusien laitteiden ostamista tulisi ja joiden kautta myös voisimme antaa tuotteiden pakkauksille uusia tarkoituksia ja voisimme käyttää pakkauksia ennen kuin niitä kierrätetään tai heitetään pois. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Tornano. Kiitos sitten herra Tornano. No, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi kiittää Pietikäistä tästä mietinnöstä. Tuen täysin tätä kiertotalouskäsitettä, mutta kyllä meidän olisi myös edistettävä paikallista perspektiiviä. Voisimmeko puolustaa kansallisia strategioita, jotta voitaisiin pienentää ikään kuin välimatkoja, mikä laaja, mitä laajempia tutkimuksia ovat, sitä suurempia esteet ovat. Täällä usein edistetään eurooppalaista gigantismia, tämä on paradoksiallista mielestäni. Eikö olisi parempi oppi, että ei korostettaisi lähes epärealistisia tavoitteita, kuten nolla prosenttia jätettä, vaan että enemmänkin lyhennettäisiin välimatkoja ja keskityttäisiin paikallisen tason. Tavoitteenahan on saada suosituksia aikaan, eikä hakea tällaisia kansalaiset rajat ylittäviä pakkosaneluja, jotka on vaikea toteuttaa. Meidän on päästävä eron järjestelmästä, joka on jo johtanut ylikulutukseen ja jätteiden tuottamiseen ja, ja sitä on edesauttanut tällainen, tämä hillitsemätön vapaakauppa, joka on ongelman ydin. Kiitos. Sitten herra Kiitos puheenjohtaja. Minusta näyttää siltä, että muutamat näkökohdat, jotka otti esille sekä esittelijä. Mietinnöstä haluan onnitella. Ovat minunkin mielestäni tärkeitä ja muutama asia painottaisin. Toinen tulikin jo esille. On tuotteen käyttöikä. Tietysti on epäilyksiä siitä, että joissakin kodinkoneissa, elintarvikkeissa sen elinikä lasketaan ikään kuin lyhyeksi ja jotkut osatekijät, ohjauslaitteet ovat lyhyemmät kuin mitkä olisivat tekniset mahdollisuudet. Ja sitten jos korjataan, niin sen kustannukset ovat suuremmat kuin uuden ostaminen. Se tietysti aiheuttaa sitä, että tarpeettomasti ollaan käyttämättä tuotetta, joka ehkä vielä voisi toimia. Sitten organiset jätteet. Elintarvikejätteet ovat erityinen osa orgaanisia jätteitä. 2009 vuonna EU-ssa tuotimme tilastojen mukaan 89 miljoonaa tonnia elintarvikejätettä. Siitä suuri osa on elintarvikkeita, erityisesti pakkauksissa, jotka heitetään roskiin ja joita kuitenkin, jotka voisivat vielä toimia, joita voitaisiin käyttää. Se ei ole mitenkään käyttöikänsä lopussa. Eli tähän aspektiin pitäisi, äh, sitä pitäisi painottaa kovasti, koska se koskee haaskattuja elintarvikkeita, joihin menee paljon resursseja koko prosessin aikana. Ja menetämme ne sen vuoksi, että niitä ei käytetä ja heitetään roskiin. Se on jopa kolmas osa kaikista varastoista. Ja se on hyvin suuri ongelma, kun äh, on ajat, jolloin globaalilla tasolla väestö kasvaa ja kun täytyy ottaa huomioon myös se, että osa väestöstä jopa EU-ssa, kun on köyhyyttä, ei pysty hankkimaan itselleen tarpeeksi elintarvikkeita. 89 miljoonaa tonnia jätteitä. Se vastaa myös suurta määrää energiaa, vaikka nyt ei kehuttaisikaan jätteiden polttoa, jos mutta kuitenkin jos nämä elintarvikkeet laitettaisiin energiantuotantoon polttoon, niin siitä tulisi valtavasti energiaa. Eli organisaatin jätteiden ja velintarkojen jätteiden ei pitäisi nyt, tai lähitulevaisuudessa pitäisi päästä siihen, että ne eivät mene kaatopaikoille. Kiitos. Ja nyt sitten komission edustaja Vopel saa puheenvuoron. Thank you very much. Um... Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia tästä kattavasta työstä. Me toivotamme tervetulleeksi hyvät tarkistukset, täydennykset lisäviittaukset mietinnön, esimerkiksi ympäristölle haitalliset tuet, myöskin se, että mainitaan uudet pätevyysvaatimukset, pk-yritykset, myöskin se, että vedotaan johdonmukaiseen tuotepolitiikkaan. Tämä on varmasti jo asia, jota komissio tulee tarkastelemaan ja tietenkin myös ympäristöystävällistä suunnittelua. Biomassan käyttö, sitä täytyy uudelleen tarkastella, ei vain energiayhteydessä, yhteydestä, kuten nyt on, vaan myöskin liittyen siihen, miten sitä voitaisiin vaihtoehtoisesti käyttää materiaalina ja sen kokonaiskestävyyteen. Riittävä tarkastelu, mittaus ja politiikan seuranta ovat tärkeitä ja sitten oikeudelliset sitovat tavoitteet resurssien käytöstä. Me olemme työstäneet indikaattoreita jo hyvin pitkään ja raaka-aineen kulutus on asia, jota olimme ehdottaneet tällaiseksi proksi-indikaattoriksi EUn tasolla materiaalitehokkuutta tarkastellessa, mutta tämä jäteperuste myönteinen indikaattori, joka kattaa useita asioita, ei mielestämme vielä ole oikea sitovien tavoitteiden määrittelyssä jäsenvaltiolle, vaikka tällainen kol 10 prosentin kokonaistavoitteet voisi johtaa irrottautumiseen, joten mahdollisesti lisätyötä tässä vielä tarvitaan. Sitten mitä tulee jätetavoitteisiin, komissio tekee työstä eh, ehdot, arvioidakseen jätetavoitteet vuoden 2015 viimeisellä vuosineljäksellä mukaan lukien muut kiertotalouspaketin elementit. Eh, aiomme eh, yrittää saada seitsemännen ympäristöpuiteohjelman tavoitteita ottaneet huomioon ja otamme huomioon jäsenvaltioiden eh, tarpeet. Haluaisin kertoa teille julkisesta konsultaatiosta, jonka komissio käynnistää tämä torstaina, joka sitten eh, menee 20. elokuuta asti, joka on mahdollisuus eh, antaa lisätietoa tietoa kiertotalouden eh, muista kuin jätteisiin liittyvistä aspekteista. Eh, järjestämme myös sidosryhmäkonferenssin tästä aiheesta 25. Eh, kesäkuuta. Kiitoksia. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa esittelijä, mutta täytyy nyt muistuttaa, että muutaman minuutin päästä täytyy vaihtaa salia kun meillä on yhteiskokous maatalousvaliokunnan kanssa. Kiitos ja kiitos teille kaikille hyvistä ja rakentavista kommenteista. Useimmat niistä varmaan hyvinkin helposti voidaan ottaa mukaan parantamaan mietinnön laatua. Toiseksi haluaisin sitten vain onnitella Ranskaa taakkaa siitä, että se kielsi ruoan pois heittämisen ihan äskettäin. Se näyttää suuntaa, että mitä lainsäädännöllä voidaan saada aikaan. Siis elintarvikealahan todellakin edustaa kolmas osa koko kotitalouden jätteistä. Verot tosiaankin Sori, kun unohdin mainita, että se olisi yksi, olikin yksi tarkistusten esille ottama asia. Sakarina pohjalla ainoa pointti, jonka haluan keskusteluun, on keskustelu jätteenpolton maksujen kaatopaikkojen välillä. Mitä pitäisi tehdä? Siihen juuri tarvitaan indikaattoreita, koska juuri on sellainen osa jätettä, jota ei voida kerätä erikseen – jota ei voida käyttää uudelleen enää. Ja eikä sitä voita pitää muutenkaan muuten kuin polttaa tai sitten, että jotenkin varastoitaisiin turvallisesti jätteenä. Mutta sen osuus on vähemmän kuin 5 prosenttia siitä, mitä nykyään poltetaan tai laitetaan kaatopaikalle. Ja ongelman ydin varmaan meille kaikille on se, että miten tämä tilanne hallitaan. Miten hallitaan se tilanne, että ne renkaat, jotka voitaisiin käyttää uudelleen, eivät päädy polttoon, koska ne ovat hyvää, halpaa energiaa. Ja sehän on kunnallisen jätteen polton intressi. Tätä pitäisi todellakin tarkastella hyvin tiiviisti täällä parlamentissa elinkeinoelämän kanssa komissio. Ja yritetään antaa kannusteita niin paljon kuin voidaan. Tuote tuetaan sellaisia, äh, sellaista tuotevastuuta, liiketoimintamalleja, että saadaan nämä jätteet pois jätevirrasta. Ja sitten tämä liittyykin paljon keskusteluja, joita minulla on ollut puolalaisten ja muiden Itä-Euroopan kollegojen kanssa, jotka ovat sanoneet, että tämä on suuri rasite, kun ei ole laaja, mettäistä polttamista. Ihan oikein. Sen vuoksi olisinkin halukas harkitsemaan ja tarkastelemaan avoimella mielellä, että voidaanko olemassa olevia Euroopan kattavia rakenteita hoitamaan selkeästi määriteltyjä jätteitä tai osia jätteistä. Mutta pointti on se, että todellakin he voivat ottaa suuria askeleita, mutta suurimmat haasteet on Hollannissa, Saksassa meillä, joilla meillä on liian paljon rakennettu polttoja kaatopaikkakapasiteettia. Jos tulevaisuudessa nyt käytetään uudelleen enemmän materiaaleja, siis 5 prosenttia kapasiteetista saattaisi riittää. Ja sitten kysymys on, mitä me suomalaiset teemme, Alankomaat, Saksassa ja muut, kun on liikaa kapasiteettia. niin, että voitaisiin polttaa bioenergiaa pohjaista. Ja se todellakin on suuri haaste meille. Ja siinä tarvitaan hyvää yhteistyötä kuntien ja paikallishallintojen kanssa ja ehkä siihen tulee kuvan mukaan myös osa tukiaisista. Kiitos. Nyt palauttaisi vain mieliin aikataulun. Valiokuntaäänestys olisi 17. kesäkuuta ja täysistunnossa ehkäpä heinäkuussa tai syyskuussa. Muita asioita ei ole. Muistutan vain, että seuraava kokous valiokunnassa on 8. kesäkuuta Strasbourgissa ja sitten 16. ja 17. Brysselissä. Nyt muutama minuutin tauko, kun maatalousvaliokunta kunnan kollegat tulevat ja liittyvät joukkoon.